Szanowni Państwo, pozwalam sobie... Avaan ensimmäisen kokouksen aluekehityksen valiokunnassa uudella toimikaudella 2009 2013 haluaisin kaikkia teitä jäseniä muistuttaa teille, että aluekehityksen valiokunta tässä muodossa on toiminut vasta toisella vaalikaudella, koska edellisellä vaalikaudella tämä valiokunta toimi osana liikennevaliokuntaa. Tai valiokunnan nimellä liikenne- ja aluekehityksen valiokunta. Joten meillä nyt sitten on viisivuotinen kokemus itsenäisestä toimimisesta valiokuntana ja tänään sitten aloitamme toisen tällaisen itsenäisen toimimisen kauden aluekehityksen valiokunnassa. On erityisen miellyttävää minulle, että voin johtaa tämän osan kokousta. Tämä johtuu siitä, että puheenjohtajat ja ensimmäiset varapuheenjohtajat eivät ole enää tällä toimikaudella mukana. Minä olen toinen varapuheenjohtaja ja sen vuoksi tämä, siitä tämä roolini juontuu, että johdan tämän ensimmäisen osan kokoustamme. No nyt vaihdan Englantiin. Haluaisin kertoa teille ja muistuttaa, että kokouksen tarkoitus on valiokunnan, työvaliokunnan perustaminen, ja siinä valitaan, ja, tai puheenjohtajiston valinta, anteeksi, tulkki korjaa. Ja ensin valitaan puheenjohtaja ja sitten varapuheenjohtajat. Muistuttaisin teitä että työjärjestyksen mukaan, jos on yksi ehdokas yhtä virkaa kohti, niin se voidaan suosionotoistuksiin tehdä tämä valinta. Mutta on tietysti myös se mahdollisuus, että jos joku haluaa salaisen äänestyksen, niin kahdeksan täytyy sitä pyytää edustajan tätä salaista lippuäänestystä. Ja puheenjohtaja vaalissa näin on ja varapuheenjohtajan vaalissa. Joten nyt alkaisimme vaalit, valinnat. Ja ensin tieto koskien ää, pää, päätösvaltaisuutta. Onko valiokunta päätösvaltainen äänestämään näistä varapuheenjohtajista ja puheenjohtajista, joten haluaisin, että sihteeristö antaa tiedon tästä, onko meillä päätösvaltaisuus tämän päivän kokouksessa. Well, joten minulle tuli tieto, että päätösvaltaisuus on järjestää nämä uuden puheenjohtajiston vaalit. Seuraava kohta esityslistalla on esitykset puheenjohtajaksi. Joten haluaisin pyytää, että kuka jäsenemistä ryhmästä ehdottaisi tätä puheenjohtajaa. Herra Lambert van Nistelrooy, EVP-ryhmän koordinaattori, olkaa hyvä. Ja Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia oikein mielelläni. Äh, me Aloitamme nyt toisen kautemme ja EPPn puolesta haluaisin ehdottaa herra Rava Huda. Hän on parlamentin uusi Hubneri hän on uusi jäsen, mutta hän on äärimmäisen pätevä tässä aiheessa. Hän varmasti pystyy käsittelemään asiat oikein hyvin ja antaa uutta pontaa, joten tämä Rova Danuta Hubneria valiokunnan puheenjohtajaksi. Thank you. According to the rules of... Kiitoksia. Työjärjestyksen mukaan minun täytyy nyt kysyä ehdotetulta jäseneltä vahvistusta, että onko, suostuuko hän puheenjohtaja ehdokkaaksi. Kyllä minulla sopii. Thank you, so we have the... Kiitoksia, joten ehdokkaan suostumus on meillä. Joten kaikki työjärjestyksen osatekijät on nyt, vaatimukset on täytetty. Onko muita huomioita tai muita ehdotuksia? puheenjohtaja ehdokkaaksi. Tietysti poliittisessa mielessä se on mahdollista, mutta vain poliittinen ryhmä voi sitä ehdottaa. Oliko muita huomioita? Olkaa hyvä. Just yourself. Esitelkää itsenne pyytäisin. Oui, François Alfonsi pour le groupe. François Alfonsi, vihreiden ryhmästä. Tietenkin meille sopii se, mitä ryhmä on ehdottanut samalla tästä ehdokkaasta ja e PPstä. Tämä kulutaan yleisen sopimuksen Pieni kysymys kuitenkin. Rova Hybner oli Euroopan komissiossa komissaana tähän mennessä, joten ensimmäinen asia kokonaisuus, jota komissio joutuu käsittelemään valiokunta äh, käsittelee, on asioita, joita hän käsitteli itse komissiossa. Eikö tähän nyt pieni tällainen päällekkäisyysongelma tavallaan, miten tähän asiaan voitaisiin nyt saada korjaus? Merci. Alors, je poser la question Esittäisin kysymyksen rouva komissaarille. Voisitteko kommentoida tätä? I'm not yet the chairman of the group. En ole vielä ryhmän puheenjohtaja, joten en ole siinä asemassa, että voisin tehdä ehdotuksen tässä konkreettisessa asiassa, joka otettiin esille, mutta voisin mainita, että missä tahansa tilanteessa, jossa tällainen potentiaali intressikonfliktiin saattaisi tulla esille, niin voimme etsiä ratkaisua ja kuulemisen tilaisuudessa voin, jos minut valitaan, ja jos olen paljonkunnan puheenjohtaja, niin voisin silloin pyytää jotakuta varapuheenjohtajana sitä olemaan puheenjohtajana, jos tällainen toive esitetään kollegoiden puolelta vihreästä puolueesta, jos jos valiokunta tällaisen toiveen muotoilee. Niin tämä voisi olla ratkaisu, mutta haluaisin hyvin vahvasti sanoa, että uskon, että Euroopan parlamentin jäseneksi tuleminen ja tämän valiokunnan puheenjohtajana oleminen ei luo itsessään eturistiriitatilannetta ja teen kaikkeni, että tällainen tilanne voidaan välttää, jossa tällainen epäilys voisi tulla esille. Minä uskon myös vahvasti, että jos kunnioitetaan sääntöjä, niin tämä tosiasia sinänsä ei tällaiseen tilanteeseen johda. Joten uskon, että ratkaisu tähän mainittuun asiaan voidaan löytää, jonka kollegamme mainitsi. Yes, thank you. There is no... Kiitoksia. Ei muita kommentteja tai huomioita, joten ei ole. Kukaan ei ehdota sellaista lippuäänestystä, joten haluaisin julistaa ehdokkaan valituksi valiokunnan puheenjohtajaksi. So, well, thank you uh, very much. Joten kiitoksia todellakin paljon. Nyt velvollisuuteni on jatkaa tätä kokousta ja seuraava tehtävämme on järjestää, organisoida varapuheenjohtajien vaali. Ymmärrän myös, että päätösvaltaisuusasia ei ole muuttunut tällä välin, joten tätä menettelyä tarvitsee käydä läpi. Haluaisin aloittaa kysymällä, että onko meillä ehdokasta ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalle. Madame Krell, please. Rouva Krell, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Hübner. Kiitoksia, Rouva Hübner. Ensimmäisenä sallinette, että onnittelen teitä valinnasta puheenjohtajaksi aluekehitysvaliokunnassa. Toivotan teille hyvää puheenjohtajuutta ja meille kaikille oikein hyvää yhteistyötä. Toivon, että tämä puolenvaihto komissiolta parlamenttiin onnistuu teiltä helposti ja me todellakin yhteisesti parlamenttina kun ajatellaan että tulevaisuuden rakennepolitiikkaa, niin voimme työstää sitä yhdessä. Haluaisin ryhmäni puolesta ehdottaa teille herra Travakakista ensimmäiseksi vähän puheenjohtajaksi. Hän olisi hyvä ensimmäinen. Hän tulee Kreetalta. Varapuheenjohtaja, hän on paljon käsitellyt jo rakennepolitiikkaa ja hän on siihen ehdotukselle ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uh, thank you uh, very much. Uh, kiitoksia paljon. Ymmärrän myös Konstante, että herra Stavrakakis on suostunut olemaan tässä ehdokkaana tässä vaalissa. Yli, niin, olkaa hyvä, herra Stavrakakis. Hyväksyn ehdokkuuden, kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava kysymykseni on, onko muita ehdokkaita ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalle? Don't see, so I En näe, että näin olisi, joten ymmärrän, että voimme äh, vahvistaa valinnan suurisin osoituksin. Yes. I am reminded that I should... Minulle tässä muistutettiin, että minun täytyy sanoa ääneen, että olemme saaneet kaikilta jäseniltä tämän taloudellisten etujen ilmoituksen, mikä on tärkeää teille tietää, että kaikki ehdot on täytetty. Ja seuraava vaali sitten, ja nyt pyydän ehdotuksia toisen varapuheenjohtajan tehtävään tässä valiokunnassa. Mr. Van Nisler, again. Herra Van Nistelrooy jälleen. Ik wil mijn vreugde... Puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin kertoa, kuinka iloinen olen teidän valinnastanne ja ehdottaisin sitten toista varapuheenjohtajaa. Me haluaisimme ehdottaa Markus Piipeliä. Hän on, oli mukana parlamentissa viime kaudella myös ja hän on tehnyt kovasti työtä tässä valiokunnassa aiemmin. Markus Piper olisi meidän ehdokkaamme toiseksi varapuheenjohtajaksi. Ask Markus Kysyn tai pyydän Markus Piperiä vahvistamaan, että hän suostuu ehdokkuuteen tässä vaalissa. Puheenjohtaja, minun puoleltani vielä sydämelliset onnittelut. Minä mielelläni ottaisin tämän tehtävän vastaan ja muodostaa tämän puheenjohtajiston yhdessä teidän kanssanne. Very much. So my next question is... Kiitoksia. Seuraava kysymykseni. Onko muita ehdokkaita toisen varapuheenjohtajan paikalle tässä valiokunnassa? If we don't, which... Jos ei ole, niin kuin näyttää olevan, niin vahvistamme valinnan suosien osoituksin. And I would like to invite Markus to Haluaisin pyytää Markusta tulemaan tänne istumaan meidän viereemme. Sitten voimme siirtyä nopeasti seuraavaan kohtaan, joka on kolmannen varapuheenjohtajan valinta. Ja olkaa hyvä. Bună ziua, doamnă președintă. În primul rând vreau să vă felicit pentru... Uh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin myös onnitella teitä uudesta tehtävästänne aluevaliokunnan puheenjohtajana. Haluan teidät tervetulleeksi valiokuntaamme ja alle ryhmän tukee Rova Phil Hysmanovaa kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Hän oli Regi-valiokunnan jäsen jo edellisellä vaalikaudella. Hän oli silloinkin varapuheenjohtaja ja ryhmämme tukee häntä. Odotettavasti hän ei henkilökohtaisista syistä pääse kokoukseen. Tänään hän pyytää anteeksi ja pyysi minua välittämään sen tiedon, että hän hyväksyy ehdokkuuden. Kiitoksia tästä ilmoituksesta. Onko muita ehdokkaita kolmannen varapuheenjohtajan tehtävään? Jos ei, niin jälleen voimme vahvistaa valinnan suosion osoituksen. Uh, Sitten menemme viimeiseen äänestykseen vaaliin, joka on neljännen varapuheenjohtajan valinta, ja haluaisin pyytää ehdotuksia tähän tehtävään. Oui, Rouva puheenjohtaja, vihreiden ryhmä ehdottaa Mikalis Tremopoulosta kreikkalaista Tessalonikin alueen jäsentä, joka on erittäin kiinnostunut alue ja välimeren kysymyksistä. Ja käytän tilaisuutta myös hyväkseni onnitellakseni teitä ja toivon puheenjohtajistonille erinomaista vaalikautta. Thank you very much. Uh, can we ask... Kiitoksia. Voimme kysyä herra Tremopulokselta, hyväksyttekö ehdokkuuden? Me τη σειρά μου σας Kyllä, minäkin haluaisin esittää onnittelut puheenjohtajaksi valinnasta ja haluaisin sanoa, että hyväksyn ehdokkuuden. It takes some time to get it in, in <laughs> Niin kestää jonkun aikaa saada tämä toisella kielellä. Kiitoksia tästä tiedosta. Ja onko muita ehdokkaita? Kysyn jälleen. Jos ei, niin jälleen voimme vahvistaa välinnän suosien osoituksiin. So I, I would like to thank everybody. Haluaisin kiittää kaikkia tästä nopeasta menettelystä ja haluaisin ehkäpä muutaman minuutin pari minuuttia ottaa ajastanne ja kiittää ja sanoa, että arvostan todellakin luottamustanne minua kohtaan. Minä olen teidän käytettävissänne ja tehokas ja tuottelias ja puheenjohtaja tässä valiokunnassa. Varmaankin meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja luoda konsensusta, kun meillä on näitä yhteisiä haasteita ja yhteisiä visioita – kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Rakennamme sen varaan, mitä valiokunta on jo saavuttanut aiemmin. Tämä valiokunta on tehnyt kovasti töitä viimeisen viiden vuoden aikana. Toivon myös, että meillä ei tulemaan pelkästään poliittista vuoropuhelua, mikä on olennaista tulevina vuosina, vaan että on myös paljon konkreettista työtä, jota tässä valiokunnassa tehdään. Ja olen sitoutunut puolustamaan sitä, minkä puolesta olemme ja haluan myöskin luoda luovaa ilmapiiriä tämän valiokunnan työlle. Vielä kerran kiitoksia todellakin paljon ja ymmärrän, että nyt voimme siirtyä välittömästi tähän tavalliseen kokoukseen, joten virallisesti lopetamme, suljemme tämän kokouksen. Ja siirrymme tähän. Eli lopetetaan järjestelmälliskokous. Lopetettiin ja nyt me menemme tähän tavalliseen kokoukseen. Tämä esityslista on täällä jaettu ja ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Emme ole, haluaisin kertoa teille, että emme ole saaneet ehdotuksia, joissa pyritäisiin muuttamaan tätä esitystä luonnosta, joten jos nytkään ei tule ehdotuksia tähän suuntaan, niin esitystä hyväksytään sellaisena kuin se on teille jaettu. Onko muutoksia? Ei muutoksia, joten esitystä on hyväksytty. Kiitoksia paljon. Haluan myös sanoa, että regivaliokunnan pöytäkirjat 16. huhtikuuta on jaettu vain tiedoksi koska uutena parlamenttina meidän nyt tarvitse niitä hyväksyä. Joten ne on jo tiedoksi ne jaettu ja voimme siirtyä kohtaan kolme, joka on puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin itse asiassa vain sanoa sitä kolme kohtaa näissä ilmoituksissa. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että että budjettilausuntoa koskien, joka on hyvin kiireinen asia esityslistallamme tulevina viikkoina. Haluaisin muistuttaa, että aiemmin nimitimme valmistelijan tälle lausunnolle budjetista 2010 Rova Petsche IPPstä, mutta häntä ei valittu uudestaan. Joten nyt on sitten edessä se haaste, sanon haaste, koska kalenteri, aikataulu on hyvin tiukka, niin on tämä haaste, että hyväksytään tämä budjettilausunto, mutta valmistelija tälle lausunnolle täytyy olla, ja perinne on se, että tällaisessa tilanteessa, kun on hyvin tiukka aikataulu, ja kun on suhteellisen sellainen asia, jossa on suhteellisen vähän ristiriitoja, niin puheenjohtaja on yleensä ehdotettu valmistelijaksi, ja tämä ehdotus nyt on niin kuin ehdotuksen, että voisimmeko sopia siitä, että valiokunnan puheenjohtaja olisi valmistelija 2010 budjettia koskien. Tämä on nyt tämä avoin kysymys teille. Lambert, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olet ihan oikeassa, mitä sanoit Rava Petsäviä ei ole valittu uudelleen, mutta valiokunnan täytyy kuitenkin varmistaa se, että kykenemme antamaan lausuntamme budjettia valmisteltaessa. Näinhän on, olemme aikaisemminkin toimineet. Tavallisesti puheenjohtaja ottaa tämän tehtävän vastaan varmistaakseen, että lausuntomme voidaan hyväksyä. Mutta yhtä asiaa painottaisin. Aikaisemmin aluevaliokunnassa tehtiin, ehdotettiin äh, rahoitusta pilotiprojektille. It's point number five. Voisinko keskeyttää, koska tästä puhutaan sen kohta viisi listalla. Täytyy vain sopia siitä, että valitaanko toinen valmistelija vai... Hyväksyn menettelytavan ja estän kantani myöhemmin. Procedure for the... Onko menettelytavasta muita kommentteja? Arvoisa Reuter, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ähm, zunächst... puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin, no, tehän sanoitte, että siellä missä eturistiriitoja on, näin julistitte, niin siinä ottaisitte huomioon asian arkaluontoisuuden. Nyt tietysti budjetti on budjetti, jota komissio on ehdottanut, kun te olitte tai jos te puheenjohtajana tämän otatte harteille, niin pidän sitä ongelmallisena. Mielestäni olisi hyvä, jos joku varapuheenjohtajista ottaisi tämän, tai jos se pysyisi ryhmillä. Ja tästä täytyy periaatteessa vielä keskustella siis. Uh, well, thank you for your comment. Uh, Kiitoksia kommentista. Minulla ei ole ongelmaa tämän kanssa, jos haluatte ehdottaa ensimmäistä varapuheenjohtajaa, niin voisin kuvitella, että se sopii. Mutta oliko muita kommentteja vielä tästä? Madame Krell, yes, please. Krell, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, meidän ryhmä ehdottaa, tukea sitä, että puheenjohtaja tämän tekee. Minä en pidä tätä ongelmallisena tässä kohtaa, koska ainakin viime vuonna ja toissa vuonna ja budjettikeskusteluissa valiokunnassa ei ollut mitään ongelmaa komission kanssa, vaan komissio ja parlamentti, ne, niillä oli yhdessä neuvoston kanssa ongelmia. Tässä ei olisi siis eturistiriitaa, mutta kuten herra Van Nistelrooy huomautti, nämä pilottiprojektit, jotka otettiin mukaan viime vuoden, viime vuoden budjettiin, niin taataan, että ne otetaan esille jälleen nykybudjettiin 2010, koska pilottiprojektit kestävät kahden vuoden ajan ja ne täytyy niin ankkuroida sen mukaisesti. I would like to, to repeat to confirm that. Haluaisin vahvistaa, että kohdassa viisi on keskustelu näistä kommenteista, mutta nyt sitten tuli ehdotus Rova Schreiteriltä. Onko muita kommentteja vielä tähän? Yes, please. Yes. Olkaa hyvä. Uh, thank you, <coughs> Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen esittelen ensi vuoden talousarviossa ja tässä tehtävässäni niin ja varajäsen tässä valiokunnassa, haluaisin korostaa sitä, että meidän, me käymme keskustelua neuvoston kanssa. Nimittäin budjettiluonnosta muutetaan täällä parlamentissa jäsenten toimesta, joten tämä talousta, talousarvio luonnos on erittäin tärkeä tausta tietoita, niin mitä ongelmaa siinä, että uusi puheenjohtaja ja entinen kehityskomissaari tätä tehtävää hoitaa. Mielestäni on aivan hölmöä olettaakaan, että me kävisimme täällä mitään todellista keskustelua tästä asiasta, koska tämän keskustelun pohjanahan on talousarvion luonnos, jonka neuvosto on laatinut tai laati heinäkuun alussa. Kiitoksia näistä kommenteista. Onko muita kommentteja, joten haluaisin kysyä Rova Schröterilta, että pitääkö hänen ehdotuksensa voimassa, koska silloin otetaan asia esille koordinaattoreiden kokouksessa. Olkaa hyvä. Ja wir als Grüne halten die Position auf. Vihreät pitävät kannastaan kiinni. So what we go to the... We send it to the coordinators, yeah. but just open the deadline for amendments. Yes, so we will take this issue to... Joten otamme tämän asian koordinaattorin kokouksen. Haluan kertoa teille, että koordinaattorin kokous on heti tämän tavanomaisen kokouksen jälkeen. Nyt haluaisin vain ilmoittaa, että määräaika tarkistuksille, nyt ilmoitetaan määräaika tarkistuksille, ja se on 10. elokuuta. Äänestys on kokouksen alussa toinen syyskuuta, koska tässä on tiukka aikataulu. Sovimme siis, että koskien valmistelijaa koordinaattorien se otetaan se käsittelyyn. Toinen ilmoitukseni tässä kohdassa esilistaa koskee uuden komissiojäsenen kuulemistilaisuutta, siis joku vasta kehityksestä. Puheenjohtajakokous 9. heinäkuuta sopii kevyemmästä menettelystä näille kuulemistilaisuuksille ja Komission jäsenehdokas tulee valiokuntamme toinen syyskuuta. Ja sitten koordinaattorinen kokous on sen jälkeen, jossa arvioidaan kuulemista ja esitellään arvioinnin tulos sitten puheenjohtajakokoukselle parlamentissa. Ja Siihen raami todennäköisesti päättyy. Hyväksyntä tehdään eh, syyskuun täysistunnossa. Ja sitten asiakirja, joka on edessänne pöydällänne, Mekumon kohesiopolitiikasta ja alueellisuusvaliokunnasta eh, ja useita muistioita. Ne ovat tällä hetkellä vain englanniksi, mutta muut kieliversiot jaetaan syyskuun aikana sähköisesti. Ja tämä on erityisen tärkeää uusille jäsenille. Valiokunnassamme sieltä löytyy tietoa politiikasta, jota täällä käsittelemme kaikki pään asiakohdat tässä politiikassa, mutta on myös tietoa siitä, miten valiokunta käytännössä toimii arkipäivässään. Myöskin sihteeristön rooli, poliittisten neuvonantien rooli ryhmissä ja monet muita asioita. Ja jos tarvitsette lisätietoa politiikka-asioista ja valiokunnan toiminnasta, niin sihteeristö on käytössänne milloin tahansa sitä tarvitsettekin. Ja tämä oli siis kolmas ja viimeinen kohta puheenjohtajan ilmoituksessa, jota nyt voisimme siirtyä kohtaan neljä, jos tähän ei kommenttia tule. Ja kohta neljä on kokouskalenterinen hyväksyminen vuodelle 2009. Tämä on myös jaettu teille. Ja haluaisin myös kertoa, että tämä kalenteri hyväksyttiin yksimielisesti edellisessä valiokunnassa. Ja jos ei ole muutospyyntöjä, niin ei ole tarvetta äänestää. Ja jos muutosehdotuksia ei tule, niin kaikki loput päivät kokouspäiville 2009 ne nyt sitten ratifioitaisiin vahvistettaisiin. Ei kommentteja tästä, joten voimme hyväksyä tämän. Ja nyt haluaisin siirtyä kohtaan viisi, joka on 2010 talousarvio. Ja siellä pääluokka kolme. Tietysti tämä on tärkeä hetki tänä vuonna – ja tärkeä osatekijä työtämme valiokunnassa. Ja sihteeristö on tällä välin valmistellut puheenjohtajalle lausuntoluonnoksen, joka on myös jaettu teille. Haluaisin myös sanoa, tai toistaa sen, mitä sanoin alustavissa niin että määräaika tarkistuksille tähän lausuntoluonnokseen on määrätty ja niistä sitten sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta ja tarkistuksista kokouksen alussa, seuraavan kokouksen alussa, joka on toinen syyskuuta tänä vuonna. Nyt haluaisin aloittaa keskustelun, avata keskustelun Konstante Krelin ja Lambert van Nistelonin kommenteista ymmärsin, että tässä tulisi esille keskusteltavaa, joten haluaisin aloittaa nyt keskustelun. beste voorzitter. Hyvä puheenjohtaja. Enpä usko, että tässä tarvitaan pitkää keskustelua, koska aluevaliokunnassa olemme jo käsitelleet monia kysymyksiä tästä tässä lausuntoluonnoksesta, esimerkiksi koskien kohtaa viisi, jos neuvosto leikkaa ää, alue budjettiin, niin sitten meidän täytyy reagoida. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että talousarvio pysyy alkuperäisellä tasollaan. Ja tämä ehdotushan tulee selvästi meidän valiokunnalta. Halusin kuitenkin jotain sanoa kohdasta neljä. Meidän valiokuntamme pitää tätä asiaa tärkeänä. Viime vuonna me tarkastelemme innovoivia pilottiprojekteja. Me poimimme kolme aluetta silloin. Ensinnäkin koheesia globaalilla tasolla. Olemme kovasti kiinnostuneita siitä. Me haluaisimme tietää, mitä viimeisen 30 vuoden aikana on koheesiopolitiikan puitteissa tehty, mitä voidaan oppia ja mitä läksyä siitä on tulevaisuuden kannalta. Voisimme sitten keskustella siitä myös vaikkapa YK kanssa. Me olemme työskennelleet asian parissa nyt kaksi vuotta. Ja jos tästä tulisi tuloksia, niin tämä kohta tulisi pysyväksi talousarviokohdaksi. Ja sitten on kysymys Erasmus-ohjelmasta – ja siinä alueellinen niin ulottuvuus on erittäin tärkeää. Ja sitten meillä oli kolmas kohta, joka käsitteli erityisesti romaniyhteisöjä kautta Euroopan. Olemme tässä paimineet esille Erasmus-ohjelman, koska sillä ei ole mitään budjettikohtaa vuonna 2010, mutta että meidän mielestä ei ainoastaan kohtaan neljä pitäisi painottaa tässä lausuntoluonnoksessa, vaan me halusimme syyskuussa myös tietää komissiolta, miten ollaan edistetty näiden asioiden parissa. Eli meidän pitäisi tukea sitä, että tämä kaksi miljoonaa olisi menossa Erasmus pilottihankkeeseen, mutta haluaisimme myöskin lisätietoja, mitä pilottien suhteen on tapahtunut. Konstantti Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin muistuttaa myös siitä, että meidän täytyy ehdottomasti huolehtia siitä, että ne pilottiprojektit, jotka otettiin viime vuoden, viime vuoden budjettiin, niitä myös jatketaan ja niitä rahallisesti tuetaan. Olisi hyvin järkevää, jos komissio tekisi meille raportin siitä, mitä käytännössä mitä nyt on tapahtunut tähän mennessä, ja mielestäni tänä vuonna, koska nämä pilottihankkeet, jotka normaalisti kestävät kaksi vuotta, niin tänä vuonna ei pitäisi alkaa miettiä uusia pilottihankkeita, vaan katsoa, että ne, jotka aloitettiin viime vuonna, niin todellakin panna järkevästi täytäntöön. Ja meidän täytyy miettiä strategiaa, että mitä näiden pilottihankkeiden, kun sieltä tulee tuloksia sille, niin mitä niiden kanssa sitten tehdään jatkossa. Ja mielestäni tässä mielessä täytyy myös vastaavasti muuttaa tätä lausuntoa budjetista. Yes, please. Kiitoksia paljon, olkaa hyvä. Ja, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, anteeksi. Are you hearing me or not? Excuse me. Yeah, okay, thank you. Uh, I just want to... Haluaisin vain kysyä yhtä kysymystä. Tietääkseni 2010 talousarvio Viosta löytyy kaksikin asiaa. Näitä pilottihankkeita Erasmus kysyisi vain yhden asian. Niin minun tietääkseni jäsenvaltioiden täytyy antaa kaikki tarvittavat tiedot, mitä tulee aluekehitysrahastoihin, ja tämä piti tehdä viime vuoden loppuun mennessä täsmässä muodossa. Sitten komissio puolestaan analysoi, ovatko jäsenvaltiot täyttäneet kaikki tarvittavat maksut jota rahastolla tässä. Puhutaan kohesiorahastosta. Minun tätäkseni aikataulu ei ole tässä tiukka. Jäsenvaltiot on aikaa antaa tarvittavat suositukset siitä, miten kohesiorahastoa sovelletaan tällä kaudella. Itse asiassa tässä olisi sanakaan siitä, miten te suoritetaan tämä aluekehitysohjelma jäsenvaltioissa ja se voisi jotenkin vaikuttaa myös tähän talousarvioon, tai sitten en ole ollenkaan ymmärtänyt tilannetta. Tämä, siis kysymykseni liittyy 2010 talousarvioon. Entä sitten tulokset? Mitä on saatu 2004-2006 rakennerahastoista? Pääsuositus tulee valtiolta, tai tuli valtiolta ennen viime vuoden loppua. Keskusteltiinko näistä asioista aikaisemmassa valiokunnassa? Yes, please. Mm-hmm. There was somebody here as well. Niin, joku pyysi Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kysymys liittyy juuri tähän. Aina on näitä tietoja, että nämä määrärahat ovat myöhässä. Mutta kun mietitään nyt tätä budjettia, niin tärkeähän se, että otetaanko ne vain väliaikaisesti käyttöön nämä määrärahat vai sen haluaisin esittää pyynnön, että meille annettaisiin tieto aika piankin sitä, että mitä nämä, miten näiden operationaalisten ohjelmien toimeenpano on tällä hetkellä budjettimielessä toteutunut. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä tulen puhumaan Unkaria. Hyvät kollegat, Haluaisin sanoa jotain budjettisovitteluprosessista. Ne kysymykset, joita me käsittelemme, kysymykset, joita valiokunnan jäsenet ottivat esille, ovat kysymyksiä, jotka tulevat myös esille budjettisovittelussa. Ja parlamentin delegaation puolesta me annoimme julkilausuman ja pidimme komission toimia myönteisenä, eli sitä, että pyritään nopeuttamaan, kiihdyttämään maksu, maksatusta. Ja, me ehdotimme myös lisätoimia. Toisaalta olen iloinen, että täällä on todettu, että ei riitä, että jäsenvaltiot käyttävät varoja meidän täytyy myöskin selvittää, kuinka tehokkaasti varoja, varoja käytetään. Täytetäänkö tavoitteet? Siksi uudelleen kohdisimme veronmaksajan rahoja. Ja tässä kiinnitimme huomiota myös siihen, että budjetti asettuu talouskriisin kontekstiin. Me näemme, että komissio pyrkii äh, luomaan erilaisia ohjelmia, jotka auttavat kriisissä ja pyrkii löytämään varoja sille. Toteaisin, että kohdasien budjetissa on paljon rahaa, jota voidaan kohdentaa niin, että ne parantavat talouden tilaa. Kysymys on kuitenkin, ovatko kaikki jäsenvaltioiden ohjelmia sellaisia, että ne ovat hyödyllisiä tässä kontekstissa. Ja tässä me, toteamme, että jäsenvaltiot voivat miettiä varojen käyttöä uudelleen, pyrkiä kohdentamaan varoja paremmin PKT kasvattamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi pieniä keskisuurissa yrityksissä. Ja tämä tuli esille parlamentin julkilausumassa osana budjettisovitteluprosessia. Ja kuulimme, haluaisimme, että neuvosto suhtautuisi suopeasti ehdotukseemme, koska tämä on tärkeä asia. Neuvosto haluaisi palata asiaan syyskuussa ja ehkäpä me saamme neuvottelujen kummatkin osapuolet ehdotuksen taakse. Tiedämmehän valiokuntamme filosofian ja tällainen menettely sopisi hyvin valiokunnan filosofian kanssa yhteen. Ja esittelijänä minä kiinnitän erityisesti huomiota aluekehitykseen ja uskon, että liikkumisvara, joka sinänsä on pieni, tulee kuitenkin olemaan hyväksi meille. Eli vain tukea tämän lausunton luonnoksen tätä versiota täysin. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, dass dem... Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni budjettivaliokunta voi sitten käsitellä sitä ja esitellä ne luvut, että miten operationaalisten ohjelmien toimeenpano toteutuu. Sieltä varmaankin voimme saada sen tiedon. Yksi huomio kuitenkin. Jos saamme luvut, niin mehän saamme ne vuodelta 2008 tilinpitovuodelta. Ja 2008 on se vuosi, kun suuri osa operationaalisista ohjelmista vasta hyväksyttiin. Ja te kaikki tiedätte, ei, mahdollisesti ehkä ei vielä, mutta ainakin neljän viikon aikana tiedetään sitten, tiedätte sitten sen, että alueella näiden ohjelmien toiminta ei ole ollut niin yhden, yksinkertaista, kun otetaan huomioon määrä rahojen käyttöä. Asti 2008 otetaan se huomioon, että se ei sitten ole ehkä ollut niin korkea kuin olisimme toivoneet, niin siinä emme sitten voi reagoida niin, että alennetaan käytettävissä olevia varoja vuodelle 2010. Muistutan siitä, että meillä on sääntö N plus 2 tai sitten N plus 3 vastaavasti, minkä mukaan alueiden täytyy nämä rahat ottaa huomioon sen mukaan, miten nämä projektit ovat olleet käynnissä kahden tai kolmen vuoden jälkeen. Ja tietysti yhtenä budjettivallan käyttäjänä meidän täytyy antaa vastaavat rahat käyttöön, tarvittavat rahat käyttöön. Eihän tätä voi enää kauemmaksi taaksepäin viedä, että 2009 ei käytettyjä varoja voitaisiin vielä asettaa käyttöön 2013. Eihän sitä budjettisäännöt salli, joten meidän täytyy painostaa sen puolesta, että operationaaliset ohjelmat hyvin ja sen mukaisesti, mitä täällä on päätetty, toteutetaan. Mutta toiselta puolelta myös antaa se raha käyttöön, että se voidaan käyttää tämän annetun aikarajan puitteissa. Ja minun kokemukseni tässä suhteessa on se, että komissiolla on aika, aika kohtuullisesti antanut näitä määrärahoja käyttöön. Ja jos määrärahoja on ollut liian vähän, niin sitten se lisäbudjetilla voidaan tietysti korjata myöhemmin. Mutta siis ottaen tämän huomioon, niin valiokunnan politiikassa on ollut järkevää, että halutaan palata tähän Ateen, jota kuitenkaan neuvosto ei ole ollut tässä taas parlamentin ja kannalla ja alueiden edun puolella. Onko muita kommentteja budjetista? Haluaisin kysyä, onko komission edustaja täällä paikalla, joka haluaisi esittää kommentin. Jos ei, niin voimme lähettää teille kaikessa äh, käytössä olevat tiedot mahdollisimman nopeasti. Sihteeristö tästä huolehtii. Olkaa hyvä, arvoisa Lyhyesti haluaisin huomauttaa, että joka tapauksessa me vihreät jätämme tarkistuksia. Olemme sitä mieltä, että monet määrärahat eivät ole ilmastonmuutostavoitteiden mukaisesti käytetty ja komission tavoitteiden mukaisesti käytetty. Olemme sitä mieltä, että usein on konflikti ympäristöoikeuden kanssa ja lakien kanssa ja tässä mielessä haluaisimme tuoda huomautuksia budjettiin. Emme ehdota uusia budjettikohtia, vaan tässä ymmärrämme sen, että se mistä on sovittu, että nämä pilottihankkeet kestävät kaksi vuotta, että sitä todellakin jatketaan. Ja tässä kohtaa niin ryhmien kanssa, joita tätä ovat jo tukeneet, niin tuemme sitä, että näitä pilottihankkeita jatketaan. Kiitoksia paljon kommentista. Oliko muita kommentteja? Joten voimme sopia, että sihteeristö saa nämä tiedot, joita pyydettiin, ja ne lähetetään teille niin nopeasti kuin mahdollista. Haluaisin vain vahvistaa, että kun komissio näitä maksuehdotuksia alustavia suunnittelee ensi vuodelle, niin se ottaa huomioon kaksi tekijää. Ainakin ensinnäkin kunkin operatiivisessa ohjelman toteutumisen asteen, mutta myöskin ottaa huomioon ne kokemukset, joita näistä ohjelmista on aiemmin, jotta voidaan tehdä oikeat johtopäätökset. Ja voimme sopia, että sihteeristö tekee. No niin, hyvä, kiitoksia. Deadline is 10. Määräaika on 10. elokuuta. Tarkistukset tämä haluaisin vielä vahvistaa. Ja kiitoksia. Joten voimme siirtyä viimeiseen kohtaan esityslistalla, joka on muut asiat. Is there any other business that you would like to... Onko muita asioita, joita haluaisit ottaa esille? Jos ei, voin päättää kokouksen. Haluaisin pyytää koordinaattoreita jäämään tänne koordinaattorin kokoukseen ja muille toivotan hyvää kesää.